tämä ehdotus ja mm, meidän pitäisi pystyä hyväksymään tämä mahdollisimman nopeasti, tämä komission esitys. Äänestys tästä on huomenna. Siirrymme esityslistaan seuraavaan kohtaan. Rouva Quistod Rovolin esitys, joka liittyy korkealaatuisen naudanlihan autonomisen tuontitariffikiintiön avaamiseen. Ensin annan puheenvuoron esittelijälle neljäksi minuutiksi. Olkaa hyvä, rouva Kistvoit Vielen Dank, Herr Präsident. Kiitoksia, puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Kauppakiista, joka on kestänyt 14 vuotta, tulee huomenna tämän mietinnön hyväksynnän myötä päättymään. Kauppakiista perustuu vuoden 1999 VTO-päätökseen, jossa unioni hävisi tämän kiistan, ja tämän jälkeen meidät on pakotettu mm, ottamaan vastaan hormonikäseltyä lihaa USAsta. Tätä on käyty edes takaisin, mutta en halua puhua menneisyydestä, vaan haluaisin vain puhua siitä, että olen tyytyväinen, että olemme vihdoinkin pystyneet päättämään tämän koko asian. Tanska puheenjohtajavaltion neuvostossa on epävirallisen trilogin puitteissa hyväksynyt minun mietinnöni. Eli tämän takia ei ole mitään enää sen tiellä, että huomenna voimme äänestää asiasta ja että tämä kiista voidaan vihdoinkin päättää. Tältä pohjalta pyydän, että voisitte hyväksyä tämän. Se on kompromissi, kyllä, mutta kompromissi on minun silmissäni hyvin tasapainoinen kompromissi. Erityisesti eurooppalainen maatalousteollisuus saa taas suunnitteluvarmuutta, jota tähän mennessä ei ollut olemassa. Sen lisäksi, tämän mietinnön lisäksi on tässä myöskin tärkeä viesti meidän transatlanttisten kumppaniimme suuntaan. Nyt voimme näin jättää menneet kaunat taaksemme ja voimme olla vihdoinkin siinä tilanteessa, että luoda kansainvälisesti yhteisiä standardeja. Ei mitään illuusioita tietenkään. Se, että USA ja EU voisivat yhdessä mukaan pystyä toimimaan tulevassa globaalissa maailmassa. Tämä ei riitä tietenkään vaan toivomme, että nyt tehtäisiin sitten korkean tason työryhmä, työpaikat ja kasvu työryhmä, jos voimme todeta, että teemme yhteistyötä sen eteen, että kasvu todellakin on sellaista, että se on mahdollista. Ja nyt haluaisin vielä puuttua yhteen asiaan, joka liittyy tulevaisuuteen. PSE-tapausten jälkeen EU:ssa, USA:ssa – tehtiin naudanlihan tuontikielto, ja se on edelleenkin voimassa, mutta mitään tieteellisesti perusteltua syytä tälle ei ole, koska jo vuosien ajan ei ole mitään PSC-tapauksia meillä näkynyt, joten kyseessä on sekä protektionismi, miksi USA ei ole poistanut vielä tuontikieltoa. Hyvät naisten herrat, hyvät kollegat, tätä emme voi hyväksyä. Tämän takia tämän lainsäädäntömenettelyn puitteissa olen kaikille todennut ja käynyt monia keskusteluja tästä asiasta. Erityisesti maatalous, ministerin kanssa ja heidän edustajien kanssaan. Olen pyytänyt heitä mahdollisimman nopeasti poistamaan tämän tuontikiellon. Ja oikeastaan minulla on hyviä uutisia teille ja olen erittäin tyytyväinen tähän. Viime perjantaina 9.3. Washingtonin maatalousministeriö julkaisi tällaisen konsultaatiotuloksen, ja tämä on tavallaan ensimmäinen askel tiellä siihen, että tuontikielto poistettaisiin. Joten kiitän USAta tästä, että ovat olleet yhteistyöhaluisia ja toivottavasti he päättävät menettelyn nopeasti. Sallikaa nyt vielä, että kiitän sydämellisesti komissiota, kuten myöskin neuvoston puheenjohtajavaltiota hyvästä yhteistyöstä ja ja erityisesti kiitokset maatalousvaliokunnalle. Kollegani maatalousvaliokunnasta eivät tietenkään ole aina nähneet asian niin yksinkertaisena kuin, kuin minä ehkä, mutta olet aina ollut yhteistyöhaluisi, joten tästä lämpimät kiitokset. Roll. Kiitos edustaja Kisvut Robol. Komissaari Cholos seuraavaksi, olkaa hyvä. Äh, Kiitos, hyvä puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää aivan erityisesti esittelijä Rouva Kistvud Rovolia tästä ja koko tätä työryhmää, joka on ryhtynyt tähän työhön. Ja kuten tässä sanottiin, että jota voitaisiin käsitellä ensimmäisessä käsittelyssä, jos halutaan korottaa tätä tuontitariffikiintiötä ja sen avaamista, niin se edellyttää yhteisymmärrystä. Ja tämähän on allekirjoitettu vuonna 2000, allekirjoitettu 2009 Kanadan kanssa 2011 tämä yhteisymmärryspöytäkirja. Tässä on molemmille puolille tarjoutunut mahdollisuus Atlantin molemmin puolin. Tärkeä etappi poistaa, lopettaa se riita, joka oli kestänyt jo yli vuosikymmenen. Yhdysvallat poistavat nämä, nämä sanktiot, jotka kohdistuvat joihinkin EU-sta tuleviin tuotteisiin, ja EU on myös tarjonnut hyvin merkittävän pääsyn öö, öö, hormonivapaalle lihalle sen markkinoille. Minä totean, että rouva esittelijä ja tämä Inta-komitea tukevat tätä ehdotusta. Tästä yhteisymmärryksestä toinen vaihe astuu voimaan elokuussa 2012. Minä toivon, että tämä tulee vaikuttamaan siihen, että voimme tehdä lopullisen päätöslauselman myös, joka ulottuisi maailman kauppajärjestöön asti. Minä toivon, että vasikan lihan vienti ja härän lihan vienti, lihan vienti Yhdysvaltoihin ei olisi enää pysähdyksissä johtuen nimenomaan amerikkalaisten asettamista rajoituksista ja sanktioista, kuten Rova ja sen äsken mainitsi. Mutta koska nämähän eivät ole samassa linjauksessa kansainvälisen kauppajärjestön kanssa, jossa sanotaan, että naudanlihan kaupan pitäisi olla luvallista niiden maiden kesken, jotka ovat samassa riskikategoriassa. Ja tämähän on nimenomaan EUn ja Yhdysvaltojen välinen tapaus, koska ne ovat samassa riskikategoriassa josta tämä kansainvälinen järjestökin, kansainvälinen eläintautijärjestökin mainitsi. Meillä on ollut mahdollisuus puhua tästä aiheesta. Äskettäin minä tapasin edus, ministeri Vilsakin avustajan ympärissä, jossa puhuttiin vastavuoroisesta tunnustamisesta – ja minä myös tapasin amerikkalaisen valtuuskunnan, joka sanoi, että ne tekevät kaikensa, jotta tämä BSE-kysymys voitaisiin ratkaista mahdollisimman nopeasti. Kuten myös mainittu, voidaan tänä päivänä todeta, että normistohanke on myös julkaistu 9. maaliskuuta. Tässä on kyse julkaisusta, jossa on kyse konsultoin kuulemisjaksosta osapuolten välillä ja sen avulla pyritään myös selkeyttämään tämä kysymys, jotka, jotka, joka liittyy kansainvälisiin normeihin ja sääntöihin. Ehkä tämäkin voitaisiin saattaa päätökseen mahdollisimman nopeasti sillä tavalla, että naudanlihatuottajat Atlantin molemmin puolin voisivat hyötyä tästä pääsivät kumpikin toistensa markkinoille. Kiitos vielä kerran Inta-komitealle. Kiitos myös Euroopan parlamentille kokonaisuudessaan siitä, että se on erittäin nopeasti ja tehokkaasti lähtenyt tukemaan tätä asetusluonnosta. Kiitos komissaari maatalousvaliokunnasta seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Lyon. Thank you, President. Kiitos puhemies, komissaari, kollegat. Kuten kollegani kansainvälisen kaupan valiokunnan esittelijä totesi, tämä kauppakiista on ollut meneillään 14 vuotta. Naudan Naudanlihahormoniriita, sitä on käyty VTOssa, olemme siellä hävinneet tapauksemme kahteen kertaan. Ja tämä on todella aiheuttanut hankaluuksia sekä Yhdysvalloille että Euroopalle. Kathy Ashtonin neuvottelema ratkaisuehdotus sulkee tämän tapauksen lopullisesti ja tämä on molempien osapuolten voitto. EU:ssa saamme pitää hormonilihakiellon, tuontikiellon voimassa ja samalla menetämme ne kauppasanktiot, joita me, joista meidän vientimme on kärsinyt. Joka kerta kun Yhdysvallat saa 45 tonnin luvan meille, niin me pystymme normalisoimaan kauppasuhteemme heidän kanssaan. Nimittäin tämä on alkanut jo maksaa osinkoa niin sanotusti, koska nyt on Yhdysvalloissa esimerkiksi uusia BSE-sääntöjä otettu käyttöön ja toivon, että kaikki kollegat täällä vetoaisivat Yhdysvaltojen hallintoon, että ne ottaisivat käyttöön ja täytäntöön panisivat nämä uudet säännöt. Tämä vahvistaisi kauppasuhteitamme Yhdysvaltojen kanssa ja se toisi hyötyjä sekä tuottajille että kuluttajille sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Kiitän. Lion. Kiitos edustaja Lajon. Sen jälkeen siirrymme puolueryhmien edustajia EPP-ryhmästä. Kaksi minuuttia. Edustaja Köstinger, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Erityis kiitokset Quistford Rovoltille kollegalleni. Minusta valiokunnan äästystulos osoittaa sen, että tämä mietintö tästä vaikeasta aiheesta on onnistunut, joten onnittelut tästä. Tämän riidan ratkaisun avulla EU ja USA molemmille on onnistunut tärkeä askel eteenpäin. Se, että korkealaatuiseen naudanlihalle annetaan tuotitarifikiintiö, tämä poistaa tämän suuren kiista, joka on aiheuttanut ongelmia aikaisemmin. VTO tuomitsi tällaiset toiminnat, jotka haittavat kauppaa. Ja nyt niin tällä, tämän päätöksen jälkeen voimme luoda lisää varmuutta kuluttajille ja eurooppalaisille viejille ja tuojille. Tässä mietinnössä on myöskin saatu selkeä tuki tälle toiminnalle. Emme tietenkään halua viejille ja tuojille mitään esteitä, että tästä syntyy selkeä win-win tilanne molemmille. Ja nyt meidän pitää katsoa olemassa olevia ongelmia vielä jatkossa. Se, että eurooppalaista lihaa ei voi viedä USAan, tätä me voi hyväksyä. Meidän pitää nyt toimia rakentavalla tavalla tässäkin. Haluan todeta, että on tärkeää poistaa kauppakiistoja EUn ja USAn välillä ja näin kiinnittää huomioon muihin asioihin. Euroopan unionilla on suuria haasteita edessä. Meidän pitää katsoa kasvua, kilpailukykyä ja tämän takia tyyppiset kilpailukiistat eivät auta meitä. Meidän pitää myöskin taata se, että kolmansilla mailla on myöskin pääsy tähän mukaan. Joten kiitokset vielä esittelijälle hyvin rakentavasta ja helmäisestä työstä. Kiitoksia. Kiitos, edustaja Köstinger. Sos, sosialisteista yksi minuutti. Edustaja De Castro, olkaa hyvä. Komissario. Kiitoksia, puhemies, komission jäsen naudanlihan tuontitarifikiintiöratkaisu on hyvä alku tulevalle yhteistyölle transatlantin yli. Lissabonin sopimuksen jälkeen parlamentilla on tärkeä rooli tämän määräyksen hyväksymisessä. Myöskin jäsenvaltioiden edut ovat tässä mukana, mutta myöskin meidän etumme, kuten olemme nähneet, kun meidän maatalousvaliokuntamme kävi USAssa vierailulla. Tässä on ollut pitkä, pitkä haitallinen kiista. Kyseessä on annettu sanktioita myöskin USA taholta, mutta samalla myöskin meillä on ollut tuontikielto hormonilihalle, koska se vaatii taas sitä, että meidän korkeita laatu velvoitta pitää noudattaa. Joten maatalousvaliokunta on hyväksynyt tämän sopimuksen ilman muutoksia – näin voidaan kehittää kauppasuhteita transatlanttisen suuntaan ja näin poistaa näitä ongelmia, joita VTOssa on, VTO on esille. Joten kiitokset esittelijälle. Kiitos edustaja De Castro. Liberaalidemokraateista puolitoista minuuttia edustaja Schake. Thank you, President, Commissioner and colleagues. Kiitos puhemies, komissaari, kollegat tervehdimme tätä äh, kauppakiistojen lopetusta nyt, kun BRIC-maat kasvattavat osuuttaan, niin sekä EUlla että Yhdysvalloilla on kaikki intressi valvoa, että VTO-sääntöjä noudatetaan. Tällaiset pitkittyneet kiistat, tämäkin kiista, joka on kestänyt melkein 15 vuotta, haittaa tällaista monenvälisyyttä. Tätä pitäisi nyt pitää ponnahduslautana kehittää EU-Yhdysvaltojen kauppasuhteita eteenpäin. Meidän pitäisi poistaa EU-naudanlihalta BSC-kielto ja sekä EU:ssa että Yhdysvalloissa voimme hyötyä siitä, että pidämme globaalin perspektiivin mielessä. Ja tämä tuo meidät lähemmäksi toisiamme, poistaa kauppaesteitä ja luo kasvua, kilpailukykyä ja työpaikkoja, ja näin pääsisimme vapaakauppaneuvotteluihin seuraavassa EU-Yhdysvallat huippukokouksessa. Yhteistyömme pitäisi perustua vastavuotoisuuteen, vuoroisuuteen, täydentävyyteen sekä keskinäiseen luottamukseen. Tämä on kiireellistä ja mielestäni komission parlamentin sekä ulkosuhdehallinnon kannustaa Yhdysvaltoja lopettamaan kaikki protektionistiset kauppasaarot ynnä muut presidentti Sarkozy haluaa nyt tässä korvata Yhdysvaltojen sanktiot EU-sanktioilla ja tämä voi vain johtaa tällaisten huonojen asioiden kehään. Meidän pitäisi olla tietoisia maailmanlaajuisesta kilpailusta, kauppakilpailusta, kykykilpailusta sekä arvokilpailusta. Meidän pitäisi vetää yhtä köyttä ja olla avomielisiä. Kiitos. Kiitos edustaja Schake sitoutumattomista. Puolitoista minuuttia. Edustaja Dodds, olkaa hyvä. Uh, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Hyvä puhemies, komission jäsen. Minun vaalipiirissäni se Pohjois-Irlannissa. Siellä on hyvin vienti suuntautunut maataloussektori. Ja se on noin 70 prosenttia kaikista me tuomme menee vientiin. Ja tämä on erittäin tärkeä juuri naudanlihasektorilla. Tämän takia minun hallitukseni pyrkii aina etsimään uusia markkina-alueita ja avaamaan niitä naudanliha alalla Pohjois-Irlannissa. Ja meistä tämä kehitys on askel oikeaan suuntaan. Tämä nyt poistaa sen väärän lähestymistavan, jota USA oli meidän maataloustuotteitamme kohtaan EUsta. Ja toivottavasti tämä voidaan nähdä myöskin sen tunnustamisena, että tarvitaan korkealaatuista ja terveellistä ruokaa, jota tuotetaan juuri täällä Euroopassa, ja on niin tarpeen. Hyvät jäsenet, toivottavasti voimme hyväksyä aikaisessa vaiheessa tämän asian ja toivottavasti PSC-asia ratkaistaan myöskin, että se tuotekielto poistetaan. No, tämän kehitys toivottavasti auttaa siinä, että lisämarkkinoita EUn maataloustuottajille ja tuottajille erityisesti juuri naudanlihasektorilla. Kuitenkin haluaisin todeta lopuksi varoittamalla naudanlihasektorilta Pohjois-Irlannista nähdään selkeästi se, että tämä uudet maatalouspolitiikan erotukset, niillä on tavallaan yksi haitta Pohjois-Irlannin naudalia-sektorilla, koska se on hyvin intensiivistä, jossa on pieniä yrittäjiä. Ja meidän mielestä uusi YMP auttaa vain suuria yrittäjiä, suuria toimijoita. Kiitos. Edustaja Dodds. Sen jälkeen muut puhujat. Edustaja Lebrun on seuraava. Merci, monsieur. Kiitos puhemies, komissaari. Tämä on merkittävä sopimus, joka saatiin aikaan, kun uudistetaan tätä asetusta ja luodaan autonominen tuontitarvikiintiö. Se avataan äh, lihalle Meillä on vanha kauppakiista Yhdysvaltojen ja EUn ja Kanadan välillä. Ja kuten edelliset puhujat, e, kiitän esittelijää erityisesti kollegaani Kisthold Roveltia hyvästä työstä ja liitän ääneni heihin, jotka tukevat sitä, että tämän sopimuksen toinen vaihe hyväksyttäisiin. Tämä on Euroopan diplomatian voitto, koska hormoniliha on nyt lopullisesti kielletty meidän maidemme alueelta. Atlantin toiselta puolelta pyrittiin muuttamaan kantojamme, mutta tässä ei onnistuttu. Kun rajoitetaan markkinoille pääsyä. Se on, ollut, se on sanktioinut hyvin monia eurooppalaisia elintarviketuottajia, koska tullitarifit ovat voineet olla jopa 300 prosenttisia ja ne ovat estäneet näiden tuotteiden pääsyn eh, esimerkiksi. Muistatte vaikka eh, oman maanituotteet tuotteet Rockford Houston ja Charlotte Sipulit Tämä on todellinen happiruiskutus eurooppalaisille äh, elintarviketuottajille. Äh, nyt Yhdysvallat on ottanut käyttöön tämän jo kahdeksan kuukautta ennen määräaikaa ja nyt on aika päästä eteenpäin. Neuvottelut ovat olleet hedelmällisiä ja ne ovat osoittaneet, kuinka pitkälle pääsemme yhteistyössämme. Jatkakaamme tämän suuntaista työtä pedagogisesti äh, diplomatian avulla, äh, mutta vaatimuksien kera ja vastavuoroisuutta vaatien, sillä vastavuoroisuus, siinä ei suljeta mitään pois. Vastavuoroisuus takaa sen, että molemmat osapuolet voivat voittaa ja äh, saamme aikaan kollektiivisen voiton tässä tapauksessa. Kiitän. Kiitos. Sen jälkeen kaksi minuuttia edustaja Andres. Kiitos puhemies. Hyvä komissaari, tämä on ensimmäinen kerta, kun Lissabonin sopimusta äh, Lissabonin sopimuksen jälkeen parlamentti osallistuu ihan yhdenvertaisin ehdoin tietyn asetuksen käsittelyyn ja toteuttamiseen. Tämähän on kompromissi, niin kuin esittelijä sanoi, se on hyvin suunniteltu kompromissi. Tämän asetuksen muuta voidaan ratkaista konflikti joka on tullut täällä useasti sanottuna esille, on kestänyt jo usean vuoden ajan, kun puhutaan hormonilihan vienistä ja tuonnista. Nämä kaksi maata, Yhdysvallat ja Kanada, suhteessa johon ovat lisänneet, kasvattaneet tuo tullimaksuja joidenkin tuotteiden kohdalla, suklaasta, leivästä, sianlihasta, Muun muassa tämä tarkoittaa suuria maa-alueita joissakin maissa, ainakin minun maassani. Tämä on kuitenkin, tämä asetus on hyvä asia monille kuluttajille, koska EU voi pitää asemansa, kun puhutaan hormonilihan tuonnin kieltämisestä. Ja tässä avataan uudet mahdollisuudet myös korkealaatuisen naudanlihan pienille tuonille. Me, tämä on hyvä viesti eurooppalaisille tuottajille, jotka ovat kärsineet näistä tullimaksuista. Tämä <clears throat> voi tarkoittaa 190 miljoonaa euroa, 7 miljoonaa tuottoja, 7 miljoonaa minun maassani. Jos puhumme kiintiöistä näille tuotteille Euroopan markkinoilla, niin tämän on kestänyt jo kymmenen vuotta ainakin, kun tämä kiista on ollut ratkaisematta. Sen takia voin onnitella komissiota näistä neuvotteluista ja 2009 lähtien EU on, Yhdysvallat on käyttänyt tätä karusellisanktiomenetelmää Lopuksi haluaisin sanoa, että tuemme tätä kompromissiesitystä. EUn e kannalta se on tärkeää, koska se on kuluttajasuojan kannalta tärkeää ja näin pystymme normalisoimaan myös kaupalliset suhteet Kanadan ja Yhdysvaltojen kanssa. Tämän tyyppiset neuvottelut voisivat olla hyvä esimerkki konfliktien ratkaisemiseksi jatkossakin tämä ei kosketa vain lihan vienti- ja tuontikysymyksiä, mutta tämähän on kestänyt aivan liian kauan. Ehkä sen takia meidän täytyy myös toimia siten, että tämän tyyppiset sopimukset, pitkäaikaiset ongelmat voitaisiin ratkaista muillakin sektoreilla. Kiitos edustaja Andres. Sen jälkeen kaksi minuuttia edustaja Guinness. Kiitos puhemies. Kiitän esittelijää ja muita kollegoita, jotka ovat työstäneet tätä asiaa kaikki ovat hyvällä tuulella tänä iltana, koska olemme toivon mukaan ratkaisseet kauppakiistan, joka on pitkittynyt, ollut aivan liian pitkä jo 15 vuotta. Olemme tyytyväisiä, että olemme nyt tässä vaiheessa ja toivomme parasta tulevaisuuden kannalta, aivan kuten komissio. Toivomme, että Yhdysvallat todella julkaisee tämän luonnoksen uusiksi säännöksiksi perjantaina, niin kuin se on luvannut. Ja tässä uudelleen avataan EUn naudanlihalle pääsy Yhdysvaltain markkinoille. Mutta yhtä asiaa ei ole ratkaistu, eikä sitä ole mainittu täällä aikaisemmin. On nimittäin varoittava tiettyjä asioita vielä. Sopimus on aikaan saatu, mutta yksityiskohdista on sovittava vielä. Ja näin ymmärsin, että Yhdysvaltojen puolelta esimerkiksi eh, ruhojen käsittely tietyllä hapolla. Se ei ole käytännönläheistä eikä ole mukava kuulla tätä. Tähän kohtaan tarvitaan vielä selvennystä. Emmekä ole varmoja, pääseekö todellisuudessa EU-naudanlihaa Yhdysvaltain markkinoille. Kyllä, umpikuja on nyt saatu auki, mutta tässä on vielä paljon sovittavia yksityiskohtia, jotta molempi osapuoli, molemmat osapuolet voivat hyötyä tästä käytännön läheistä sääntelyä. Tämän osaltahan meillä on huolia, kuinka monenmutkaisia ja byrokraattisia sääntömme ovat, olisi harmillista, jos Yhdysvallat sanoo, sanoo meille, että meidän sääntelymme on liian epäkäytännöllistä. Ehkä komissaari voisi vastata tähän ja myös huolenaiheisiin niin Venäjän suhteen ja se, että karjaa, karjan vientikielto astuisi voimaan johtuen yhdestä eläintaudista. Kiitos. Sen jälkeen menetelmän puheenjohtajalistaa. Yksi minuuttia. Edustaja Basescu. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Kiitos, puhemies. Punainen lihan ei ole hyväksi terveydelle. Äskeisen tutkimuksen mukaan se voisi nostaa sydän- ja verisuonitautia ja syöpäsairauksia. Olen kuitenkin iloinen tästä kompromissista, johon on päästy, kun on lähdetty mm, sopimaan tätä kauppasotaa maailman kauppajärjestön johdolla hormonilihakiistassa. EUhan voisi olla myös iloinen ja olla tyytyväinen siitä, että on päästy nyt joihinkin normituksiin naudanlihan terveydellisten normien määrittämisessä. Tämä 14 vuoden aikana tästä on kiistelty. Nyt voidaan sallia joidenkin eurooppalaisten tuotteiden vienti. Ensimmäisen kerran romanialaiset tuotteetkin on hyväksytty tälle listalle, mm, esimerkiksi luumuhillo. Mutta miten tämä tullaan sitten, mitä, miten, miten tätä tullaan toteuttamaan amerikkalaisten tuotteiden kohdalla? Kiitos. Seuraavaksi yksi minuutti. Edustaja Lightrit. Äh, Kiitoksia puhemies. On sanonta, että mikä kauan kestää, se tulee sitten hyvä. No ainahan näin ei ole. Joskus huono, asiat huonomat, kun ne kestävät, mutta ainakin nyt voidaan toivoa, että tämä pitkä neuvottelu on sitten tuonut tuloksia. Kyllä 15 vuotta oli pitkä aika. Jos meillä on suuria konflikteja USAn kanssa, meidän tuontia vientiasioissamme, niin kyllä tämä ratkaisu on sitten toisaalta hyvä. Nyt meillä on tiettyjä ongelmia viedä jotain tuotteita USAhan, ja nyt pystymme siihen. Nyt saamme sitten korkealaatuista naudanlihaa takaisin. En tiedä, tarvitaanko sitä nyt Euroopassa, koska meillä on omastakin puolestamme korkealaatuista naudanlihaa täällä. Mutta neuvotteluissa tietenkin molemmat osapuolet, niiden pitää molempien tehdä myönnytyksiä. Joten kyllä voidaan todeta, että tulos on ihan hyvä. Ja tässä anna myöskin oikeuden sille, että mitä mä kenestään totesin, tämä lopuksi on ihan tyydyttävä tulos. Kiitos. Annan puheenvuoron komissaarille seuraavaksi. Merci. Kiitos, arvoisa puhemies. Euh, Loppupäätelminä voisin sanoa, että olen iloinen, että olemme päässeet jo tähän vaiheeseen, kuten monet teistä ovat jo maininneet, että voimme ainakin sanoa, että olemme kahden vuoden iloisia. Meidän pitää myös päästä lopputulokseen Yhdysvaltojen kannalta, kun puhutaan BSS-taudista. 9. maaliskuuta tapahtunut tosiasia on hyvä askel eteenpäin hyvään suuntaan. Rova McInnes mainitsi mm, siitä mm, maitohappokysymyksestä joka kerta, kun, kun meillä on ollut mahdollisuus käsitellä asiaa esimerkiksi maitohappokysymyksestä, sitä pitää lähestyä tieteellisesti ensisijaisesti, eikä pitää ajatella, että se olisi vain neuvotteluelementti. Samalla tavoin mehän pyydämme, että bes kysymystä myös lähestyttäisiin tieteellisesti. Kun meillä on tieteellistä näyttöä ja todisteita, kun me, silloin me voimme hallita tätä tautia, mutta se ei saa olla mikään tämmöinen tuonti, tuontitulli tariffieste. Sitten kun tätä kysymystä lähdetään tutkimaan tällä taloin eläin, niin tieteelliset eläinlääkäripiirit ovat lähestyneet tätä kysym- maitohappokysymystä, miten sitä voidaan tutkia, ja minä toivon, että analyysien perusteella tämä kysymys ei tule myöskään asettamaan esteitä tälle päätökselle, jonka Yhdysvallat on tehnyt BC-kysymyksessä. Mitä tulee sitten kiintiöjärjestelmiin, käytännön toimenpiteisiin. Joidenkin mielestä se ei ehkä ole täydellinen. Valitettavasti meillä ei ole mitään täydellistä järjestelmää. Olemme tällä hetkellä tutkimassa mahdollisuuksia, miten voitaisiin saada avoimempi ja ennakoivampi järjestelmä. Mutta edustaja Basescu kysyi indikaattor, maantieteellistä indikaattoreista. Me neuvottelemme tällä hetkellä, että saisimme vastavuoroisen tunnustamisjärjestelmän maantieteellisistä indikaattoreista, kun on, kun on kyse esimerkiksi kaloista tai viineistä. Meillähän on jo ö, erityismenettelyjä tästä, mutta tämäkin voitaisiin toteuttaa VTOn piirissä, koska tämä järjestelmä on jo olemassa. Vastavuoroinen hyväksyminen maantieteellistä indikaattoreista, sellainen suuri maa kuin Kiina, on tässä jo mukana. Voidaan tehdä kahdenvälisiä sopimuksia, kun on kyse näistä maantieteellistä indikaattoreista. Me toivomme, että voisimme edetä Yhdysvaltojen kanssa myös tässä kysymyksessä. Hyvä merkki on se, että aivan äskettäin olemme päässeet vastavuoroisen tunnustamisen sopimuksessa, sopimukseen, kun puhutaan biotuotteiden sertifioinnista. Eurooppalaisia tuotteita voidaan viedä amerikkalaisille markkinoille biosertifikaatin mukana. Tämä pätee myös amerikkalaisiin tuotteisiin eurooppalaisilla Euroopan markkinoilla. Tämä tarkoittaa sitä, että maatalousdiplomatia voi antaa myös tarjota hyviä tuloksia. Kiitos vielä edustaja Quistwood Rovolille tästä hyvästä mietinnöstä. Kiitos Euroopan parlamentille. Se on jälleen kerran osoittanut, että yhteispäätösmenettely ei anna enemmän legitimiteettiä eurooppalaisille päätöksille, vaan me, ne voidaan myös tehdä lyhyellä aikavälillä ja hyvin tehokkaasti. Kiitos paljon, arvoisa komissaari. Annan vielä kahdeksi minuutiksi puheenvuoron edustaja Kistvot Rovolille. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies Arvoisa komissaari, teidän viimeinen kommenttinne oli paras tämä todellakin yhteispäätösmenettely, joka meillä on ollut käytössä Lissabonin sopimuksen jälkeen, on todella osoittanut tehokkuutensa. Nyt vaihdan saksan kielelle. Minun mietintöni ei ole pelkästään tähän asiaa koskeva mietintö, vaan tässä on, katsotaan myöskin suhteita USA ja EUn välillä, jotka ovat vähän joutuneet väärille urille, eivätkä ole kovinkaan optimistisia viime aikoina. Ja tämän takia tämä on nyt taas positiivinen silaus tähän. Tämä on positiivista tulevaisuudelle, mutta meillä on vielä paljon tehtävää, mutta ilman muuta, ja tässä olen samaa mieltä edellisten puhujan McKinseyin kanssa, meidän pitää katsoa sitten yksityiskohtia täällä, että voimme parantaa transatlanttisia, transatlanttisia kauppasuhteita. Mutta viimeistä asiaa en pidä niin itsestään selvänä, kun olen kuitenkin kerännyt kokemusta täällä parlamentissa, että maatalousvaliokunta ja kauppavaliokunta ovat tulleet samaan tulokseen, kun on kyseessä näinkin herkkä aihe. Tämä nyt ei ole ensimmäinen kerta, mutta ei tämä ihan joka päiväistäkään ole, joten tämän takia olen erittäin tyytyväinen. Kiitoksia. Gracias, señora. Kiitos, edustaja Kisthund Rovol. Tästä äänestetään huomenna kello 12. Siirrymme esityslistan viimeiseen kohtaan tältä illalta. Tässä on kyse myös Rova Gisthud Rovolin mietinnöstä, joka käsittelee yhteistä kauppapolitiikkaa.